Euh, chers collègues, je vous propose de commencer notre... Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme äh, kokouksen ajoissa. Puheenjohtaja Galtieri on pyytänyt, että minä johdan tätä puhetta, kunnes Wimberg tulee paikalle. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Esityslista on hyväksytty näillä sanoilla, koska mitään huomautuksia ei ole tullut. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Pari asiaa. Ensinnäkin trilogitulokset. Ensimmäinen asia, joka pidettiin, on tämä trilogi, joka pidettiin 6. marraskuuta BRRD-direktiivistä ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Niin tässähän on nyt tehty tällainen Tiedote englanniksi ja luen sen. Viides trilogikeskustelu tästä aiheesta pidettiin 6. marraskuuta ja keskustelu etuoikeusasemasta oli hyvin ristiriitainen toimielinten välillä erityisesti kolmesta neuvoston asiasta. 8 prosentin TLOF-toimenpide, 100 miljardin kynnys ei merkittäville pankeille ja niin sanottu kalastusoptio. Kyllähän te tiedätte, mitä tämä kalastus varmaan tässä tarkoittaa. No niin. Sitten muissa asioissa ilmeisesti neuvotteluvaraa on. Erityisesti voidaan olettaa, että ne, saavutetaan edistystä moratoriossa. Komissio tekee uuden ehdotuksen, joka hieno säätää parlamentin ehdotusta ja seuraava trilogikeskustelu pidetään 21. marraskuuta. Toinen trilogi oli sitten tuo, joka pidettiin 7.11. pääomavaatimusasetuksesta ja direktiivistä. Asetus 2 ja direktiivi 5. Tämä oli kuudes trilogi näistä lainsäädäntöasiakirjoista ja asiat, jotka liittyvät omiin varoihin, luottoriskiin ja suhteellisuuteen, erityisesti valvontaraportointitiedonantovelvollisuus ja pysyvän varainhankinnan vaatimus ja sen yksinkertaistaminen olivat keskusteluissa esillä. Seuraava trilogikeskustelu pidetään 13. marraskuuta, hetkinen 22. marraskuuta. Toivottavasti teillä ei ole näihin huomautettava. Minä en osallistunut trilogeihin, en osaa näistä sen enempää sanoa. Tässä vain tämänhetkinen tilanne. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan kolme, joka vie meidät keskustelemaan eriytetystä yhdentymisestä. Tämä on asia, josta on annettu lausunto perustuslakivaliokunnasta ja annan sitten heti puheenvuoron valmistelijalle Doru Claudian Frunzulika. Ja hän kertoo meille, mikä on tarkistusten tilanne. Merci beaucoup, madame présidente. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin näin alkuun kiittää esittelijöitä, varjoesittelijöitä yhteistyöstä tämän asian parissa. Olemme löytäneet hyviä lopputuloksia esimerkiksi eurooppalaisen vakausmekanismin integroinnin suhteen. Ja minun käsittääkseni ne kompromissit sellaisena, kun niitä on muokkailtu varjoesittelijöiden kanssa, kattavat kaikkein tärkeimmät näkökohdat. Ja ne heijastelevat näin yhdenmukaisesti Euroopan unionin integraatiota, sen konsolidointia ja syventämistä. Ja näin ne mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat yhdentää, politi- lähentää politiikkaansa. Ja yhteisömalli on paras malli Euroopan unionin toimille samalla, kun varmistetaan sen mukautuminen ja uudistuminen oikea-aikaisesti. Haluaisin myös korostaa sitä, miten tärkeää on Euroopan parlamentin konsolidoitu rooli kuten myöskin kansallisten parlamenttien rooli uudessa taloushallintopuitteistossa ja demokraattisen vastuun kantamisessa. Kun puhutaan eh, pankkiunionin tavoitteita, haluaisin painottaa sitä, että neuvotteluta tulee jatkaa. Samalla tulee rohkaista voimakkaasti tiettyjen jäsenvaltioiden aloitteita liittyä siihen. Ja tässä suhteessa haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on, että kohesiorahastot, rakennerahastot ja investoinnit ja Euroopan investointipankki ovat tässä mukana samalla tukien budjetin lisäämistä, joka suunnataan näihin ohjelmiin, jotta voidaan vahvistaa talousohjauksen koordinointia Euroopan unionissa. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että valitettavasti integrointia pidetään usein tapana luoda ensiluokan ja kakkosluokan Euroopan unionin jäsenvaltioita. Olen samaa mieltä siinä, että tällainen käsitys voisi vesittää Euroopan hankkeen tulevaisuutta ja se estää syvennettyä yhteistyötä taloudellisella puolella Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Tässä suhteessa valitan sitä, että se, että Romania ja Bulgaria eivät ole liittyneet Schengeniin, se vielä korostaa tätä käsitystä ja luo syrjinnän ilmapiirin varsinkin niissä jäsenvaltioissa, jotka äskettäin ovat liittyneet Euroopan unioniin. Haluan vielä kerran kiittää teitä, hyvät kollegat, ja kuuntelen mielelläni teidän näkemyksiänne ja kommenttejanne. Kiitoksia. Merci pour les autres. Kiitos Muista ryhmistä sitten edustaja Lamassur. Oui, merci, madame le, le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, miten hän on saanut kaikki ryhmät mukaan näihin keskusteluihin ja pyrkinyt löytämään kompromisseja, jotka kaikki voisivat hyväksyä. Kansanpuolue on täysin samaa mieltä näistä poliittisista huolenaiheista, jotka tulivat esille. Jos me kehitämme erilaisia yhteistyön muotoja, niin poliittinen tavoite ei voi olla se, että EU on kahden kategorian jäsenvaltioita, hyviä ja oppilaita. Ei. On tiettyjä aloja, joilla on erityismenettelyitä, tai hiukan erilaista poliittista tahtoa jäsenvaltioissa. Se on erilaista aiheesta riippuen, jos ajatellaan vaikka vahvistettua yhteistyötä, jota ollaan kehittämässä, niin voidaan havaita, että aina samat jäsenvaltiot eivät ole halukkaina lähtemään mukaan tai tekemään tiiviimpää yhteistyötä tietyillä aloilla. Valmistelija on ottanut huomioon monia tarkistuksia ja kiitokset siitä. Yhteen asiaan ei löydetty kompromissia. Se on kompromissi E. Kansanpuolue haluaisi, että mainitaan tekninen tuki ja uudistukset, jotka myöskin ovat osa uutta tukiohjelmaa, jota komissio ehdottaa. Eli tästä asiasta pitää ensin saada aikaan sopu. Ja kansan puole muuten sitten äänestää tyhjää loppuäänestyksessä. Öö, merci pour... Kiitos. Sitten ECR. Ryhmän puolesta edustaja Starbatil. Arvoisa puheenjohtaja. Tämä on yhdentämismenetelmä, jota jotkut maat haluavat viedä eteenpäin, jotta tästä toimintakentästä tulisi selkeämpi ja että tämä on esimerkki sitten eriytetystä nopea- tai etenemisestä ja sitten tietysti ei haluta, että tästä yhdentymisestä kukaan jäisi pois, mutta idea tässähän on, että jotkut maat menevät tämän kohdalla eteenpäin, katsovat, että onnistuuko se ja sitten katsotaan. Ja tämä, tämän takia tätä kutsutaankin sitten eriytetyksi yhdentymiseksi. Ja katsotaan sitten, miten tämä menee, mutta meidän mielestämme tässä ei ole kyse niinkään yhdennetystä eri, tai eriytetystä yhdentymisestä, vaan itse asiassa keskittämisestä – koska tämähän tarkoittaisi vain tiivistettyä keskittämistä meidän mielestämme ja ECR ei tällaista voi mitenkään hyväksyä. Ja sitten tässä viitataan vakautusmekanismiin ja sehän on tarkoitettu hätätilanteisiin euroalueella tai sitten pyritään estämään tällaiset, kun europrojekti on jotenkin vaarassa, eikä tämä ole mikään pysyvä mekanismi. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat sitten tähän, tähän tietysti osallistuneet ja jotkut, ja nämä maat sitten tietysti haluavat, että, että tämän suhteen edetään, koska se on tai että ei haluta, että kansallisia varoja käytetään eurooppalaisiin projekteihin. Tämä on pikemminkin askel keskittämisen suuntaan, eikä tämä ole koko tämän projektin perimmäinen idea ja äh, raho- valtiovarainministeri Olaf Scholz on tämän myös selkeästi tässä talossa sanonut, että tämähän veisi vain vakausmekanismia ähm, suurempaan, kohti suurempaa parlamentarismia ja suurempaa keskittämistä. Ja me olemme myös sitä mieltä, että, että meidän ei pitäisi mennä tähän suuntaan, että me ikään kuin veisimme maat kohti tällaista keskittämisprosessia ja integro, integraatio vahvistuisi, vaan että mailla olisi mahdollisuus jäädä odottamaan tämän asian etenemistä. Kun tämä asia nyt kerran on näin, niin minä en voi hyväksyä, en voi äänestää tämän mietinnön puolesta. Kiitos herra Stabat ja sitten edustaja Firik. Dear Mr. Frunze. Kiitoksia edustaja Frunzulika, hyvät kollegat. Kiitoksia yhteistyöstä ja tuloksista. Voin milläni ilmaista Alden tuemilta kaikille kompromisseille, mutta on harmi, että me voi tukea kaikkia kompromisseja. Erityisesti nämä viime hetken muutokset kompromisseen E merkitsee sitä, että me enää voi sitä hyväksyä. Tulevaisuuden varalle haluaisin painottaa seuraavaa. Älkää tehkö viime hetken muutoksia sellaisen, josta kaikki ovat jo sopineet. Ne kompromissit, joita tuemme, selkeästi ilmaisevat, että yhteisötapa on tapa edetä. Sen avulla vaaditaan integroidumpaa rahaunionia, vastustuskykyisempää pankkiunionia ja parempaa vastuuvelvollisuutta taloudellisessa ohjauksessa. Tämä teksti vaatii integroidumpaa unionia ja vahvempaa unionia. Kiitos edustaja Libing. Sitten vihreiden puolesta ei ole kukaan käyttämässä puheenvuoroa tänään. Ja sitten Kue, herra Silvankan ei ole täällä. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? GUEn puolesta ei näytä olevan salissa ketään. Entäs EFDD? Ei ketään. Ja sitten ENF-ryhmä? Ei myöskään ketään. Joten sitten catch alkakoon edustaja Beres. No, tuota Niin, nyt on hiukan myöhäistä tietysti käyttää puheenvuoro tästä aiheesta, mutta eli kaikki sen halua suullista tarkistusta. Tekstissähän on viitattu näihin ennakkoluuloihin ja siihen kohdassa C. Tässä puhutaan Euroopan vakausmekanismista – ja Euroopan valuuttarahasto. Eli kompromississa C olisi parempi sanoa, että pyydetään, että perustettaisiin Euroopan valuuttarahastolle seuraaja, koska mehän emme tiedä, millainen siitä sitten tulee. Hmm? Um no niin, onko joku muu edustaja vielä, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei ole, joten sitten antaisin puheenvuoron takaisin valmistelijalle, edustaja Frunzuliga. Euh, je voudrais merci, remercier euh, tu, Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroistaan. Ja ymmärrän kyllä kollega Lamassuria että hän haluaa pidättäytyä äänestämästä. Äh, ei halua osallistua tähän äh, kompromissiehdotuksen äänestykseen, mutta että ryhmä äänestää sen puolesta. Ja kaikille sanoisin, että on tärkeää, että jotenkin vahvistaisimme ja vakauttaisimme Euroopan unionia. Ja vielä kerran toistan, että on tärkeää, että pankkiunioni saatettaisiin päätökseen. Kaikki sitä haluavat. Ja se on tärkeää myös sen kannalta, että muutkin jäsenmaat voisivat liittyä pankkiunioniin. Totta kai euroalueen maat ovat siinä mukana, mutta tämä portti pitäisi avata muillekin. Ja olen edelleen huomannut kyllä, että monet kollegat ovat lähettäneet minulle sähköpostia, ovat varoittaneet tästä riskistä tai vaarasta, että EU etenisi eri nopeuksin. Tämän olen kyllä ottanut tietooni ja haluaisin vielä kerran vain kiittää hyvästä yhteistyöstä. Vielen äh, dank. Äh. Kiitos. Ja sitten tästä myöhemmin vielä äänestetään tänään. Sitten kohta neljä. Tässä nyt Kyse on näistä yhteisistä säännöksistä koskien Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, kohesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat säännöt. Aika pitkä otsikko hyvin tärkeälle aiheelle tietysti ja valmistelija on EPPstä edustaja Maletsik, hän ei ole paikalla. No niin. Sitten edustaja Ferber äh, puhuu hänen puolestaan tänään. Ole hyvä, Markus. Kiitoksia. Hoidan tämä nyt englanniksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus yhdistää seitsemän, siis seitsemän eurooppalaista rahastoa, jotka ovat yhteishallinnossa. Tavoitteena on yksinkertaistaa sääntöjä, vähentää hallinnollista taakkaa viranomaisten ja edunsaajien osalta. 142 tarkistusta on tullut eri kohtiin ja kappaleisiin ja kaikkea ei ole mahdollista kattaa kompromisseissa, eli meidän täytyy äänestää niistä yksitellen. On 15 tarkistuksen joukko kuitenkin liittyen kohtaan 160, joka liittyy yhteisrahoitustasoon – Tästähän on puhuttu hyvin paljon aluekehitysvaliokunnassa. Enkä tiedä, otetaanko meidän kantamme tässä asiassa huomioon. Varjoisteluiden kokouksessa sovittiin, että koska monet tarkistukset eivät liity valiokunnan toimialaan, niin meidän pitäisi löytää kompromisseja tärkeimmissä aiheissa, jotka liittyvät toimialaamme. Ensinnäkin kohta 10 EU ja yhteydet rahoituslähteisiin ja sitten makrotalouden ehdot. Siihen on tullut 34 tarkistusta. Tavoitteena on saada aikaan sopu kohdasta 15. Komission ehdotus ehdoista on hyvin samantyyppinen kuin tällä hetkellä voimassa oleva. Ja maksujen pohjalta voidaan nähdä, että ALDE, ECR ja kansanpuolue tukevat ehdotusta tietyin muutoksin, ja SND on ehdottanut uutta ratkaisua, jota on valmisteltu aluekehitysvaliokunnassa. Jotkut SND ja kollegot ovat ehdottaneet kohta 15 poistamista. Me yritämme löytää kompromissin aiheesta pitäen mielessä, että investoinnit pitää yhdistää uudistuksiin ja hyvään hallinnointiin, jotta saadaan aikaan tuloksia. Eriarvoisuuden lisääntyminen jäsenvaltioissa – ja työpaikkoja voidaan myöskin saada enemmän tätä kautta. Valmistelija haluaisi kiittää kaikkia tarkistuksista ja hän odottelee kompromissien loppuun saattamista tällä viikolla ja äänestys on 21. marraskuuta valiokunnassa. Kiitos. Kiitos tilannekatsauksesta. Sitten D ryhmän puolesta varjoesittelijä ei ole paikassa, mutta, paikalla, mutta edustaja Ferrandino, olkaa hyvä. Buonasera, presidente, grazie. Kiitoksia. Skontoli nyt ei päässyt paikalle ikävä kyllä tähän keskusteluun ja hän pyysi, että lukisin hänen nimissään seuraavan lausunnon. Haluaisin kiittää kollegoja erityisesti valmistelija Maleticia, joka on ollut mukana valiokuntakeskustelussa tässä aiheessa. Koska aikaa on vähän, haluaisin oikeastaan puhua vain kolmesta asiasta. Ensinnäkin kaikkien kiistanalaisin kohta, eli kohta 15, taloushallinto. Ryhmistä on tullut hyvin erityyppisiä tarkistuksia, mitä tulee makrotalouden ehtoihin. Ja haluaisin tässä kohtaa korostaa, että SND-ryhmä on esittänyt useita tarkistuksia, jotka menevät samantyyppiseen suuntaan. Tällä tavalla kyllä sitten kumotaan komission ehdotukset liittyen ehtoihin. Ja edellisissä neuvotteluissa SND puhui juuri tästä asiasta ja se sai tukea kaikilta tärkeimmiltä ryhmiltä Euroopan parlamentissa. Viiden vuoden kuluttua haluaisimme sanoa, että olimme oikeassa. Kyse on rankaisuvälineestä, jolla rangaistaan alueita asiasta, josta ne eivät ole vastuussa. Ja kriisin aikana investoinnit heikkenivät erityisesti. Meidän pitää parantaa nyt elinolosuhteita ja luoda kestäviä pitkäaikaisia työpaikkoja. Ainoastaan kerran komissio on hyväksynyt tähän liittyen välineen vuonna 2016 Espanjaa ja Portugalia vastaan, ja silloin tässä ei onnistuttu, koska nämä toimet olivat täysin hyödyttömiä. Meidän täytyy nyt katsoa makrotalouden ehtoja uudelleen. Se on vähän kuin Damokleen miekka jäsenvaltioiden pään päällä, samoin kuin nämä keskustelut, joita sisäisesti on käyty. Komission pitäisi nyt miettiä kohesiopolitiikan keskeyttämistä, mikäli kyseessä on ylijäämää, eikä ole käytetty kaikkia välineitä, jotka liittyvät taloushallintoon, mukaan lukien menettelyt, esimerkiksi sakot. Tästä aiheesta on tullut myöskin tarkistuksia, jotka ovat toisen suuntaisia, ja sitten on muitakin tarkistuksia, jotka eivät sovi yhteen kantojemme kanssa. Ja vielä lisäisin, että meidän pitää oppia kokemuksistamme. Mukana on myöskin tarkistuksia, joissa poistetaan tietyt menettelyt, jos on poikkeukselliset talousolosuhteet. Kiitos. Kiitos edustaja Ferrandino. Ja nyt ECRstä olisi herra Osok, mutta herra Sabatti käyttää puheenvuoron. Osok entschuldigen Kiitos herra puheenjohtaja. Todellakin toinen edustaja ei päässyt paikalle, mutta luen hänen tekstinsä. Kiitos tästä mahdollisuudesta esittää kommentteja mietintöön toimitetuista tarkistuksista. Kuten tiedätte, ECR periaatteessa suhtautuu myönteisesti sääntelyyn, että yksinkertaistettaisiin seitsemän rahaston toimintaa, jotta saataisiin luoduksi yhtenäiset selkeämmät säännöt, jotka vähentäisivät hallinnollista taakkaa jäsenvaltioiden viranomaisten ja edunsaajien parissa. No nyt kun on tehty tarkistuksia, niin meitä jakavat muutamat asiat, erityisesti artiklassa 50 ja erityisesti miten toimitaan, kun maksut keskeytetään ja sito, maksusitoumukset keskeytetään hyvän taloudenpidon perusteella. Me tähän on saatu paljon ehdotuksia on ehdotettu, että artikla 50 kokonaan poistettaisiin tai sitten on ehdotettu, että valvontaa tiukennettaisiin. ECRn varjoesittelijänä olen sitä mieltä, että pitäisi pitäytyä komission tekstissä tältä osin. Se on parempi, koska siinä määritellään juuri ne säädökset, jotka on jo otettu käyttöön ja jotka toimivat hyvin käytännössä, kun ajatellaan siis monivuotista rahoituskehystä. ECR ei myöskään voisi tukea sellaisia tarkistuksia, jotka sitten vaikeuttaisivat neuvoston päätöksentekoprosessia. Mutta tuemme valmistelijan ehdotusta, että otetaan käyttöön tällainen niin sanottu pakolauseke, mikä mahdollistaa, että voidaan poikkeuksellisissa talousoloissa ryhtyä erityistoimenpiteisiin kyseisen jäsenvaltion niin pyytäessä. Mitä tulee näihin muihin vähän vähäpätöisempiin asioihin, niin ECR ehdottaa, että otetaan tai hyväksytään sellaiset tarkistukset, jotka, jotka puoltaisivat sitä, että priorisoitaisiin oikeita asioita. Tätä on nyt vähän vaikea lukea englanniksi. Hienoa, että jaksatte kuunnella niin, että priorisoitaisiin niitä projekteja, jotka keskittyvät turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin. Olemme sitä mieltä, että turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita pitäisi riittävästi rahoittaa Euroopan sosiaalirahastosta. Ja sitten tuemme tarkistuksia, jotka vahvistaisivat yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, erityisesti hyvän hallinnon vahvistamiseksi. Olemme myös ähm, esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tässä pitäisi äh, maakohtaiset suositukset ja äh, eurooppalainen talouspoliittinen ohjausjakso entistä enemmän äh, saattaa yhteen ja sitten voitaisiin varmistaa, että, että nämä asiat sujuvat hyvin. Kiitos herra Stabati ja sitten Alteryhmän puolesta edustaja Tremosa. Dank, herr Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Liberaaliryhmästä sanoisimme, että suhtaudumme myönteisesti siihen, että tällä pyritään poistamaan tarpeettomia hallinnollisia esteitä meidän mielestämme on tärkeää, että joustavuus ja tehokkuus ovat tämän ehdotuksen ytimessä. Tämän lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ottavat huomioon ne erityispiirteet, joita alue- ja paikallishallinto ottaa esille. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole keskitettyä byrokratiaa, niin ne täytyy antaa tilaa myös paikallisille yhteisöille ja olemme esittäneet tarkistuksia tämän suuntaisesti. Liberaalit tähän mennessä ovat olleet ehdollisuuden kannalla yhdistettynä eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Mutta meidän täytyy olla realistisia. Olemme tähän mennessä uskonneet, että maakohtaiset suositukset pitää ottaa huomioon. Olemme saaneet nähdä myös esittelijän esittämät kompromissit ja suhtaudumme kompromissi B myönteisesti, josta todetaan se, mitä me puolustamme. Me emme ymmärrä, miksi kaksi suurta ryhmää ovat päättäneet solmia kompromisseja keskenään, kun voimme löytää ainakin helposti yhden. Mm, it is important that payments... Kun puhutaan artiklasta 15, on tärkeää, että maksut voidaan keskeyttää silloin, kun unionin lainsäädäntö soveltuu siihen. Me puhumme usein siitä, että unionin lainsäädännön puute vaivaa komissiota. Ja tässä meillä on hieno mahdollisuus komissiolle nyt sitten täytäntöönpanna sitä lainsäädäntöä, jota se säätää. Vielen Dank, äh, Ramon. Kiitos, Ramon. Ja sitten vihreiden puolesta ei näköjään puhu kukaan. GUE ryhmän puolesta edustaja Viekas ei myöskään ole paikalla. Muitakaan ei ole. EFDD ei näytä olevan. ENF ei kollega Sanikan halua käyttää puheenvuoroa, joten sitten ilman puheenvuorolista edustaja Ferber. Kiitoksia. Ihan lyhyt huomio EPPn koordinaattorina. Eli kohta 15. Haluaisin korostaa, että kansanpuolueen kannalta makrotalouden ehdot ovat tämän asetuksen ytimessä. Eli jos heikennetään makrotaloudellisia ehtoja, niin se ei ole meille mikään vaihtoehto suoraan sanottuna. Ähm, Kiitos edustaja Ferber. Sitten onko muita puheenvuoropyyntöjä tässä kohdassa, kun edetään ilman puhujalistaa? Eipä ole, joten ehkäpä kollega Ferber haluaisi vielä esittelijän edustajana tehdä jonkinlaisen yhteenvedon tässä lopuksi. the... Niin voin tehdä yhteenvedon Ivanan nimissä, mutta toivon, että voimme yhtäältä keskittyä niihin tarkistuksiin, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimialaan, ja toiseksi toivottavasti löydämme ratkaisun, joka on tämän valiokunnan mukainen. Eh, eh, eh- Kiitos Ekon valiokunnan rinnallahan myös Pats, Envi, Peh ja Libe käyttävät tässä tilaisuutta jättää lausuntonsa. Ja me olemme 20. marraskuuta asti lykänneet äänestystä, joten tältä erää voin kiittää teitä käydystä keskustelusta. Ja nyt pitäisi edetä kohti äänestyksiä, mutta siis tämähän tapahtuisi vasta kello 20.10. Se on alustava aikataulu tietysti, mutta koska tämä nyt on ilmoitettu, niin siitä pidettäköön kiinni, joten istunto keskeytetään kello 20.10 saakka. So, liebe, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. No niin, hyvät kollegat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor... Hyvät kollegat, ennen kuin äh, siirrytään äänestämään, niin minulla on teille pyyntö, eli että esittelijä ja varjoesittelijät seuraavissa kohdissa jäävät tänne saliin. Meillä on tänään vain yksi asia, se on hyvin paljon kompromisseja. Ja me emme to- todennäköisesti tarvitse montaka minuuttia tähän äänestykseen ja sitten tämä, voimme tuoda eteenpäin nämä seuraavat kohdat esityslistalla. Eli pyytäisin, että jäätte tänne paikalle, eli ette poistu. Näin sitten äänestetään. kollega Zulikan mietinnöstä, joka koskee eriytettyä yhdentymistä. Ja aloitetaan koeäänestyksellä. Painakaa jotain kolmesta napista. Testataan. Ovatko kaikki äänestäneet, jotka haluavat äänestää? Hyvä. Kiitokset tästä. Ja näin sitten mennään itse äänestykseen. Päästään suoraan kompromissiin A. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Niin kompromissi C, siis onko se tämä frunzulika? Suurin tarkistus, eikö mitäs täällä lukekaan? Anteeksi, anteeksi. Kollega Beres, olkaa hyvä. En tiedä, onko se mahdollista, mutta jos on, niin haluaisin tehdä oikean suullisen tarkistuksen. Eli tarkistus, joka esitetään suullisesti valiokunnassa. Eli kompromississa C, sen sijaan, että vaaditaan, että perustetaan eurooppalainen valuutarahasto, sanotaan, että perustettaisiin seuraaja Euroopan vakausmekanismille. Einwände gegen die... Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä vastustava, näin äänestetään sitten suoraan. Kompromissi C yhdessä suullisen tarkistuksinen. Se puolesta yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa vastaan tyhjää päätetty. Näin, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappa 4. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5. Puolesta vastaan. Niin, siis tarkistus 13. Puolesta vastaan hylätty. Niin, alkuperäinen teksti. Apua, miten tämä nyt menee väärin? Alkuperäinen teksti Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Die Abstimmung ist geschlossen. Päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten näin muutettu teksti puolesta tämä nimenhuutoäänestyksenä. Puolesta vastaan tyhjä. Äänestys on päättynyt. 31 puolto ääntä, kymmenen vasta ääntä ja yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Kiitoksia. Nyt kaikki kollegat jääkää huoneeseen, sillä seuraava kohdat, jotka ovat siis seuraavassa kohdissa mukana, jääkää te tänne. Hyvät kollegat, jos ne, jotka lähtevät, voisivat poistua hiljaa, olisi oikein mukava. Eli ne, jotka ovat täällä paikalla, me ryhdymme käsittelemään kohtaa kahdeksan jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuus ja julkisen talouden keskipitkäaikavälin linjauksen vahvistaminen – ei vai se ei olekaan ensin. Okay, we're talking about sovereign backed bond back. Tarkoitus on puhua sittenkin valtiovelkakirjavakuudellisista arvopapereista. Jakob von Weizsäcker on tässä äh, esittelijänä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. En ole varma, ovatko kaikki varjoesittelijät paikalla koska alun perin tästä piti keskustella puoli yhdeksältä, mutta aloitan joka tapauksessa. Äh, näiden SBBS-arvopapereiden esitys ja sen merkitys on suuri. Se perustuu tieteelliselle työlle ja nämä valtion velkakirjavakuudelliset arvopaperit äh, tavoittelevat kolmea tavoitetta. Ensiksi pyritään löytämään hyvä tapa, jolla voidaan katkaista pankkien ja valtioiden välinen yhteys. Ja tämä eh, asetusehdotus ei itsessään tietenkään ota kantaa pankkien ja valtion väliseen suhteeseen, mutta se kuitenkin myötävaikuttaa siihen, koska sen avulla voidaan luoda uusi tulevaisuus euroalueelle ja aivan avainominaisuus – on tässä juuri se, kun siis pyritetään tätä yhteyttä purkamaan, on se, että kun rakennetaan näitä valtiovelkakirjavakuudellisia arvopapereita, niin se on järjestelmällinen ja johdonmukainen, eikä siinä suosita minkään tyyppisiä SBBS-arvopapereita, koska tämähän tietysti johtaisi vaikeuksiin, koska me olemme huomanneet, että tällaiset reittaukset eivät välttämättä ole paras tae oikeasta riskinarvioinnista rahoitusalalla. Eli pitää pitää kiinni symmetriasta ja tämä myös mahdollistaa sen, että valtion ei pidä ottaa käyttöön mitään muita keinoja tuoda tällaisia eurotakeisia arvopapereita. Ja tämä liittyy myös tähän toiseen tavoitteeseen, toisin sanoen, että voidaan saada suuri määrä euromääräisiä turvallisia sijoitusvälineitä. Ja edustaja Ferber täällä vähän hymyilee. Tietysti tästä voidaan olla montaa mieltä, mutta haluaisin vain kyllä mainita, että meillä on ollut kaksi erinomaista asiantuntijakuulemista, jossa juuri näistä keskustelimme. Ja näissä kuulemisissa me nimenomaan tarkastelimme, mitä etuja ja hyötyjä erityyppisistä rakennelmista olisi. Ja kolmas ja kaikkeen tähän edelliseen liittyvä tavoite on juuri se, että pyritään vähentämään tällaista epävakautta, että kriisin sattuessa pääomapakoa tapahtuisi muita heikommassa asemassa olevista jäsenvaltioista muihin kuin heikommassa asemissa oleviin jäsenvaltioihin. Ja tämänhän me koke, koimme viime kriisin aikana. Ja tässä nimenomaan arvopar- paperimarkkinaviranomainen on tähän kiinnittänyt huomiota. Nämä ovat ne kolme tavoitetta ja komissio tässä nyt, komission ehdotus tässä nyt aika hyvin pääsee näihin tavoitteisiin mielestäni ja minun mietintöni keskittyy neljään alaan, joiden kohdalla komission tekstiä on ehdotettu muutettavaksi. Ensiksi sääntely. Miten SBPS-etuoikeusluokkia käsiteltäisiin pankkien taseissa? Ja kuten aikaisemmin totesin, minusta asetuksen ei pitäisi pyrkiä itsessään purkamaan valtioiden ja pankkien välistä yhteyttä, vaan minusta on tärkeää, että nyt kun mitään nimenomaista asetusta tai sääntelyä pankkien ja valtioiden välisen yhteyden purkamiseksi ei ole, mutta me emme ainakaan halua, että tilanne pahenisi SBBS-asetuksella. Ja oli olemassa riski, että näin tapahtuisi nimittäin alin etuoikeusluokka, sille ehdotettiin tällaista etuoikeusasemaa ja omassa mietinnössäni teen ehdotuksen, jossa täysin eriytetään nämä SBBS-omistukset, että toisin sanoen etuoikeusluokat todella jaettaisiin kolmeen luokkaan ja tämä silloin selkeyttäisi tätä järjestelmää ja annettaisiin sille kuuluva etu ylimpään etuoikeusluokkaan. Ja jos sitten joku taho haluaa pitää hallussaan ainoastaan alinta etuoikeusluokkaa, niin se ei onnistu tämän tarkistuksen myötä. Tämä on tekninen, mutta tärkeä ala ja tällä tavoin sääntely paranisi nähdäkseni. Toinen ala koskee valvontaa. Ja tässä komissio ehdottaa, että aika kevyellä kädellä valvottaisiin. Ja minä haluaisin että meillä olisi sellainen markkina, johon voidaan luottaa. Ja minulla olisi parempi olo, jos olisi jonkinlainen keskitetty ja harmonisoitu sertifikaatiojärjestelmä, että arvopaperimarkkinaviranomainen antaisi näille arvopapereille sertifikaatin koko euroalueella, eikä siis, että yksittäiset valvojat antaisivat näitä näitä sertifikaatteja. Ja sitten kolmas asia on tämä salkun koostumus. Ja tietysti vaikeuksia saattaa ilmetä, mikäli jäsenmaissa on paljon ylijäämää. Ja silloin päätetään laskea liikkeelle paljonkin näitä SBBS-arvopapereita ja silloin näitä ei välttämättä ole tarjolla tarpeeksi. Ja silloin saattaa jo olla käsillä tilanne, jossa maa on vaarassa menettää markkinoille pääsyn, mutta se ei pysty laskemaan liikkeelle SPBS-arvopapereita. Ja tämän välttääksemme olemme ehdottaneet prosessia, jossa salkun koostumusta voidaan muuttaa järkevällä tavalla, jotta pidetään huolta siitä, että SPBS-arvopapereiden liikkeelle lasku ei estä tilanteen paranemista äsken kuvatuissa tilanteissa. Ja tämä siis olisi pieni muutos komission ehdottamaan 5 prosentin kynnykseen. Ja sitten neljäs uudelleen muotoiltava ala on mielestäni velan uudelleenjärjestely. Ja tässä antaisin, antaisin kredittiä EJRKn raportille. Siinä nimenomaan hyvin kuvataan sitä, Miten pitäisi suhtautua mahdollisiin eturistiriitoihin, joita saattaa ilmetä, mikäli jäsenmaassa on velkojen uudelleenjärjestelyä, koska totta kai tässähän saattaa olla sitten, sitten ristiriitaa SPPS-asiakirjojen eri etuoikeusluokkien välillä. Ja olemme ehdottaneet muutamiakin tarkistuksia velan uudelleenjärjestelykohtaan, jossa haluamme tehdä ehdotuksia ja tässä nimenomaan ejrk suositukset tuotaisiin käytäntöön. Yhteenvetona toteaisin, että SPBS-ehdotus on te- tehty komission erinomaisen alkuperäisen ehdotuksen pohjalta ja tätä voidaan tulevaisuudessa hyvinkin vielä täsmentää, jotta voidaan pureutua tähän ongelmaan, että Euroopassa ei ole tarpeeksi turvallisia sijoitusvälineitä, ellei niille anneta valtavia takeita. Ja tällä äh, kokonaisuudella voidaan myös purkaa valtioiden ja pankkien välistä liian tiivistä yhteyttä. Itsessäänhän tämä ei sitä tee, mutta se mahdollistaa sen. Ja tämä on asetuksen tavoite ja, ja tämä tällä voidaan myös saavuttaa mielestäni. Ja nyt tietysti mielelläni keskustelen varjoesittelijöiden kanssa näistä tarkistuksista. Meillä on ollut pari hedelmällistä kokousta ja mielelläni jatkan tätä keskustelua. Kiitos. Thank you, Jacob. Can I ask any... Kiitoksia, Jakob. Voinko kysyä täältä teiltä avustajilta, että voisitteko ottaa varjoesittelijöihin niin, ja esittelijöihin yhteyttä, tulisivat tänne saliin mahdollisimman nopeasti, sillä me siirrymme yhdestä aiheesta toiseen, eli jos voitte nämä puhelut hoitaa, saada jäsenenne tänne, niin se olisi oikein hyvä, sillä me emme seuraa näitä suuria, näitä aikoja tässä esityslistalla, vaan ne ovat vain suuntaa antavia. Nyt sitten varjoesittelijät voivat esittää kommenttine edustaja Hybner ensimmäisenä EPPstä. Shello, and I must say I've never... I... En muista milloin Jakob olisi ollut näin innoissaan komission ehdotuksesta. Ja olen myöskin yllättynyt siitä, että Matuscello oli myöskin innoissaan sinusta, Jakob. Eli tämä on minulle ilo, eli hyvää iltaa. Ja kiitokset Danutalle. Ikäkävä kyllä en päässyt paikalle henkilökohtaisesti. Työstämme tärkeää asiaa. Näitä obligaatioita on tarkoitus käyttää kun vähennetään riskejä. Ja on hienoa tehdä työtä tämän tässä asiassa Jakob van Weinsäkerin kanssa. Ja uskon, että pystymme tekemään hyvää työtä yhdessä myös muiden varjoesitilöiden kanssa. Varjokokouksissa viime viikkoina on jo otettu esiin monia asioita, joihin täytyy puuttua. Olen täysin samaa mieltä ehdotuksen tavoitteista, eli pitää vähentää riskejä. Se on tärkeää vakauden kannalta. Meidän on pidettävä kiinni kansallisista puitteista, kun ne toimivat hyvin, mutta myöskin täytyy vähentää yhteyksiä valtion, velkojen ja pankkisektorin välillä. Haluamme, että, haluamme, että tämä tilanne kehittyy ja myöskin etuoikeutettu kohtelu on tärkeää, kun lasketaan likviditeettitasoa. Ja toistaisin vielä, että Meidän pitää katsoa eri prioriteetteja. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme auttaa Eurooppaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Bernd Lykö ECRstä. Ja, äh, vielen dank, äh, vielen dank, Herr von Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos edustaja Weisseker. Tämä on ollut oikein hyvää keskustelua ja asiantuntijapaneeleissa käytiinkin hedelmällistä keskustelua. En ole nyt niin innostunut tästä komission ehdotuksesta kuin, kuin sinä, mutta haluaisin tuoda sitten ajatukseni esille ensiksi, että onko tällaiselle tuotteelle ylipäätään soveltuvia markkinoita. Tästä on jo keskusteltu ja vaikutusten arvioinnissa tästä on myös keskusteltu komission kanssa myös. Ja me ymmärtääkseni pääsimme yksimielisyyteen siitä, että markkinat voivat kehittyä ainoastaan, mikäli valtiovelkakirjojen suosituimuusasemaa pikkuhiljaa puretaan. Ja tässä pääsenkin kohtaan, joka on mielestäni aika kriittinen tässä mietinnössä, nimittäin ehdotuksenne siitä, että tämä täysi sääntömääräinen ensisijaisasema annettaisiin silloin, kun SBBS arvopaperit jäävät tuohon, tuohon alempaan ja keskimmäiseen riskiluokkaan. Ja silloin tämähän voisi murentaa valtiovelkakirjojen asemaa ja tämä sitten vähentäisi valtioiden velkakirjojen merkitystä ja tällä tavoin voitaisiin sitten luoda uusia tuotetyyppejä ja tietysti silloin kun sitten otettaisiin käyttöön käyttöön positiivinen riskinarviointi näille, näille valtiovelkakirjalainoille, niin tämähän sitten tietysti johtaisi siihen, että, että että tämä tasapaino eri riskipainotettujen arvopapereiden kesken vaihtuisi. Ja näin en pidä tätä niin tasapainoisena ehdotuksena kuin te, ja tästä voidaan tietysti vielä keskustella. Sitten toinen asia, joka minua ei miellytä komission ehdotuksessa, on se, että ehdot, esitetään, että tämä symmetria paranisi, mutta minä en ole yhtään samaa mieltä, että tämä etenisi näin johdonmukaisesti kuin komission ehdotuksessa, että, että erilaiset valtiovelkakirjat sitten täysin suhteessa etenisivät suhteessa näihin vakuuksiin. Minä jättäisin tämän markkinoiden tehtävi, tehtävälle tehtäväksi, että sitten voitaisiin markkinoilla ikään kuin tätä riskiluokitusta tehdä ja ei voida näin ulkoapäin tällaista SBPS-järjestelmää luoda. Nimittäin SBPS-arvopapereiden vakaus ja että se riittääkö se että voidaanko se määritellä ainoastaan etuoikeusluokilla. No se ei välttämättä ole ihan näin, koska meillä on 19 euroalueen maata, jotka eivät sitten välttämättä ole samassa tilanteessa. Ja, ja varmasti myös sitten muissa maissa tehtävät ratkaisut voivat heijastua myös muihin maihin jos esimerkiksi 60 prosenttia, että olisi ylimmässä etuoikeusluokassa, sekään ei välttämättä vielä riitä. Ja tässä ei suhteellisuusperiaatteesta ehkä pidetä tarpeeksi kiinni, kun ajatellaan, että suhteellisuus per, suhteellisuus euroalueen ja ei-euroalueen maiden välillä. Ja sitten haluaisin vielä todeta, että kun tässä puhutaan myös ylimmän etuoikeusluokan markkinakohtelusta. 70 äh, prosenttia on asetettu kyseenalaiseksi. Tämä on kyllä pitkälti riittävä. Ja sitten yksi asia, jota en pidä todennäköisenä, että Saksan, Saksa esimerkiksi ajautuisi konkurssiin ja tällöin näinkin voi käydä ja silloin 70 prosenttia ei ehkä ole toteutettavissa ja silloin pitäisi ehkä tätä ylintä etuoikeusluokkaa ja sen osuutta alentaa ja antaa enemmän menemän prosenttiosuuksia sitten keskitason ja suuririskisimmille e, näille SPBS-asiakirjoille. Ja tässä kaikki tältä erää. Kiitos. Kiitos. On behalf of the Group, Mr. Kiitoksia edustaja Jambon Aldesta. Muchas gracias, señora Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä ja yhtä innokas. Ja sanoisin, että tämä komission ehdotus, kuten aina, sitä voidaan parantaa parlamentissa ja myöskin esittelijä on tehnyt hyvää työtä, erityisesti kun ajatellaan keskusteluita asiantuntijoiden kanssa. No nyt ei ole aikaa mennä näihin teknisiin yksityiskohtiin, koska aina on epäilyksiä. Ja pitäisikö olla 65 tai 70 tällaisia kysymyksiä. Mutta täytyy olla poliittista tahtoa viedä tämä asia läpi. Pari ajatusta. Meidän täytyy erottaa pankit ja alkuperämaat. Jos haluamme luoda voimakkaan pankkiunionin, joka ei ole niin altis alkuperämaan valtion velalle. Ja tämä voisi olla lähtökohta. Tällä tavalla voidaan vähentää rahoitusalan sirpaloitumista ja samalla vahvistaa talouden vakautta. No sitten toinen ajatus on se, että on ihan hyvä, että liikkeelle laskijan pitää olla tietyssä tilanteessa. Eli että se ei voi tehdä mitään muuta, vaan se pitää keskittyä pelkästään tähän. Ja tämä on tämän hankkeen erityispiirre, eli eurooppalaisuus. Ja päätänkin kohottaa tähän. Meidän täytyy katsoa näitä alhaisen riskin omaisuuseriä, jotka joita tällä hetkellä on aika paljon. Eli tällä tavalla tätä asiaa pitää pyrkiä parantamaan neuvotteluissa. Ja on hyvin tärkeää, että kun katsotaan näitä yksityisiä liikkeelle laskijoita, niin silloin on tärkeää, että valvotaan liikkeelle laskijoita – eurooppalaisen viranomaisen taholta. ESMAhan on tämä viranomainen. Tämähän tekee tästä hankkeesta eurooppalaisen. No sitten on asia, josta puhumme. Tämä on monimutkainen kysymys, mutta tämä koskee myöskin kuluttajia ja säästäjiä. Ja kun ajatellaan nyt tätä monimutkaisuutta, niin tämä kaikkein alhaisin osa ei välttämättä olisi avoinna yksittäisille säästäjille ja kuluttajille. Se saattaisi olla hiukan liian arkaluontoista. No, me jatkamme tietysti tätä työtä vilpittömästi ja innokkaasti. No, tiettyjä asioita pitää vielä ratkaista, ovatko nämä sitten tehokkaita kriisin aikana ja niin edelleen. No, jatkamme tätä työtä, mutta meillä on kuitenkin myönteinen näkymys tästä asiasta kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä on poliittista toimintaa ja meillä on kaksi näkemystä Euroopasta. Tämä on eurooppalainen hanke, joka on nimenomaan eurooppalainen luonteeltaan. Ja Jakob tästä varmaan puhui. Eli Tämä ei ole ratkaisu, eikä tämä ole mikään korvike eurojoukkovelkakirjoille. Tästä huolimatta ne tulevat edelleen olemaan tarpeellisia. Thank you very much. On behalf of the Green Group. Kiitoksia. Thank you all, first of all. Vihreistä. Haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta yhteistyöstä ja hyvästä asian valmistelusta, koska Nämä kuulemiset olivat olleet erittäin mielenkiintoisia. Siellä oli teknisiä asiantuntijoita, jotka antavat paljon hyödyllistä tietoa meidän työmme varalle. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille sen, mikä oli tässä alustuksessa ja tässä äh, äh, ensimmäisessä lausunnossa on se, että me pyrimme löytämään ratkaisua tilanteeseen, jonka tulisi nojautua toimielimellisiin uudistuksiin. Ja tämä täytyy tehdä aivan selväksi tässä keskustelussamme. Eli että tämä ei voi korvata eurovyöhykkeen uudistuksia. Sen me kaikki tiedämme, eli tuo täytyy tehdä tuolla aivan selväksi ihan alusta lähtien. Toiseksi meillä on jotain huolenaiheita tästä ehdotuksesta, jota on esitetty, jota esittelijäkin on maininnut. Ensinnäkin kielteinen vaikutus, joka tällä toimenpiteellä voi olla kriisitilanteessa. Mehän puutumme tähän kysymykseen joissakin kuulemisissa. Esittelijä myös mainitsi sen, että SBBS ei riittävästi ota huomioon valtiovelkariskien ja pankkiriskien välistä suhdetta. Asia ei ole riittävästi käsitelty. Ja sitten tämä mm, varojen pakokysymys tulee liian paljon esille. Ja tätäkin meidän täytyy käsitellä. Myös kun otamme huomioon pienemmät maat, niin meitä on tietysti olemassa sellaisia riskejä, joita saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Ehdollisuus, vaara, joka meillä seuraa myös velkakirjoista, kuten myös tällainen crowding out-vaikutus, joka saattaa syntyä likviditeetin suhteen, maksukyvyn suhteen joissakin jäsenvaltioissa, jos SBBS luodaan. Eli tähänkin täytyy puuttua. No konkreettisesti sitten näistä ehdotuksista – kannata monia niitä osioita, jotka tähän on otettu mukaan. Olemme olleet samaa mieltä siinä, että näiden etuoikeusluokkien tilan täytyy tarkastella, jotta voidaan välttää niihin liittyvät ongelmat. Ja lisäksi ja tässä on myös monet muut kysymykset, jotka mainitsitte alustuksessa, ne otettu esille. Meidän puoleltamme pyrimme ottamaan käyttöön turvaverkko, jotta voidaan välttää liikkeelle laskun kielteiset vaikutukset ja vähentää niitä riskejä, jotka liittyvät näistä, näihin erityisarvopapereihin, joita luodaan sen avulla. Haluaisin myös varmistautua siitä, että, että mahdolliset kielteiset skenaariot, joita syntyy, voidaan välttää ennen kuin tästä tulee todellisuutta. Haluaisin kaiken kaikkiaan todeta, että vaikka suhtaudummekin hiukan skeptisesti SBBSn rooliin, ja että meidän tulisi vaatia, että tämä ei ole mikään ratkaisu sille, mitä todella tarvitaan, eli todellista uudistusta. Olemme kuitenkin ehdottomasti valmiita tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa, että saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Puheenjohtaja, kiitoksia. Täällä ei näytä olevan ketään paikalla GUEsta. EFDDstä, haluaako joku käyttää puheenvuoro? Ei. No siinä tapauksessa en, ENF sitten, Marko Sanni. Eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti tärkeimmät asiat tulivat jo esille. Haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Tällä tavalla voidaan ratkaista ainakin tiettyjä pieniä ongelmia, joita on tullut esille komission komission ehdotuksessa. No sitten liian suuri määräys tai harkintavalta, jota komissio ehdottaa. Tämähän liittyy läpinäkyvyyteen ja sertifiointeihin. Eli ei mitään itse sertifiointia, vaan asia pitää tarkistaa asiasta vastaavan viranomaisen tasolla. Olen kuitenkin hyvin epäileväinen tämän ehdotuksen suhteen. Mm. Lyke otti esiin jo monia kritiikin aiheita, esimerkiksi se, miten markkinoilla voidaan hyödyntää tämän tyyppisiä välineitä ja kuinka tehokkaita ne sitten on, kun tavoitteena on vähentää riskejä omaisuuseristä. Mutta Urtasunkin mainitsi tämän. Euroopan toimielimillä on ongelmia muuttaa toimintaa, joka on huonoa. Nyt yritetään löytää ratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia ja täytyy vähän käyttää rahoitussuunnitteluakin, jotta voitaisiin ratkaista ongelma, joka liittyy toimielinten toimintaan. Kun ajatellaan, miten euroalueen rakennettu, niin siellä ei ole mitään riskittömyyttä niin kuin on kehittyneemmissä rahoitusjärjestelmissä. Eli arvostan tehtyä työtä ja yhteistyötä, kun olemme pyrkineet näistä ongelmista luoda riskittömiä omaisuuseriä se nyt ei sääntöjen puitteissa ole mahdollista, mutta olen kyllä aika skeptinen sen suhteen, että tällä välineellä voitaisiin saada jotain aikaan. Ja myöskin yksityisten toimijoiden pitäisi sitten hyödyntää näitä välineitä. Kiitos. Thank you very much for that. We have time for... Kiitoksia. No nyt on mahdollisuutta käyttää myös spontaania puheenvuoroa, jos joku haluaa vielä puuttua keskusteluun. Ei. Hiljaisuutta vain. Annan sitten esittelijälle puheenvuoron. Hän voi päättää tämän keskustelun. Uh, eh, I, um... Kiitos. On hienoa nähdä, että tunnelma, jonka saimme aikaan, on johtanut hyviin tuloksiin, vaikka olimmekin alun perin asioista eri mieltä. Olemme käyneet hyvin mielekästä, järkevää keskustelua. Ehkä haluaisin nostaa esille pari asiaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensiksi strateginen poliittinen kysymys ja tämä liittyy edustaja Rykkän Lykken ja sinun puheenvuoroihisi, kuinka paljon pystymme tässä vaiheessa ratkaisemaan asioita tällä välineellä. Olen samaa mieltä kansanne, professori Lykke, ihan noin asiasisällöllisesti, että totta kai, jos, jotta me saisimme tämän koko asian pakettiin, niin silloin me tarvitsemme muitakin välineitä, jotta voimme katkaista valtion ja pankkien välisen tiiviin yhteyden. Ja jonkinlaista lehmänkauppaa, vaihtokauppaakin tarvitaan ja jonkinlaista sovittelua, jotta voidaan saada aikaan järjestelmä, joka sopii finanssipoliittisesti vakaille maille ja vaikeuksissa oleville maille. Mutta täytyy varoa, ettemme haukkaa liian suurta palaa kerralla. Minä olen tässä pyrkinyt siihen ja mielestäni komissiokin on tähän pyrkinyt nimittäin, että rakennetaan se ensimmäinen porras, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että tässä vaiheessa SPBS markkinoita ei juuri ole. Ja vasta sitten ne syntyvät todella, kun on olemassa tällainen valtiovelka preferenssi näille ylimmän etuoikeusluokan arvopapereille ja muille. Ja sitten kun tämä ensimmäinen vaihe on saatu aikaan, niin sen jälkeen voidaan sitten lähteä rakentamaan näitä muitakin osia, että voidaan saada aikaan kokonaisuus, joka sitten eh, rakennettaisiin tällaiseksi SPBS-järjestelmäksi, joka vakauttaisi valuutta unionia ja loisi sille oikeat kannustimet. Tämä on siis ensimmäinen huomautuksen, että pyritään nyt luomaan ensiaskel. Näitä alimpia riskiluokkia ei pitäisi käsitellä irrallaan, koska jos näin tehtäisiin, niin silloinhan tuo yhteys vain vahvistuisi. Ja tärkeää on muistaa, että mihin suuntaan valtion ja pankkien välinen yhteys kehittyisi, jos mitäkin teemme haluan, että tämä asetus ei ainakaan tekisi asioista huonompia, että pystyisimme saamaan aikaan järjestelmän, joka ei sitten myöhemmin kaduttaisi, että tämä osaltaan vaikuttaisi ongelman ratkaisuun. Ja tämä sitten myös voisi myös tämän likviditeettiongelman ratkaista ainakin osittain. Markuskin otti esille tämän ja moni muu. Ja tämä on totta kai tällainen vaihtokauppatilanne. Ei mitään saa ilmaiseksi. Ja Tämä pidettäköön mielessä. Meidän täytyy tämä ottaa huomioon, kun asiaa viemme eteenpäin. Ja minusta SPPS-järjestelmää voisi tarkastella osana suurempaa kokonaisuutta ja siihen pitäisi ympätä muitakin kriisin ratkaisumekanismeja, jotta voidaan esimerkiksi turvasatamaan estää. Ja sitten jos ajatellaan kriisitilannetta, niin silloin olisi erilaisia mekanismeja käytössä. Ja sitten jos nämä Euroopan vakausmekanismi ja muut, ja sitten totta kai näitä järjestelmiä olisi käytössä ja ne soveltuisivat yhtä aikaa, eikä niitä voitaisi ehkä irrallisena käyttää, koska irrallisena SPPS-markkinat olisivat joka tapauksessa hyvin pienet. Ja Tämän verran halusin tänään sanoa ja odotan jo innolla varjoesittelijöiden seuraavaa kokousta. Se on jo päätettykin ja odotan sitten teidän kannanottojanne ja katsotaan, että saadaanko tätä asiaa viedyksi eteenpäin. Kaikkia ongelmia ei tällä voida ratkaista, mutta varmasti joitakin. Ja tietysti EPPn avulla teemme tätä työtä myös. Olen hyvin kiitollinen esimerkiksi Danutalle, että sinä tulit nyt mukaan tähän keskusteluun. Ja keskustelut ovat olleet oikein hedelmällisiä, että päästään asioissa eteenpäin. Ja ehkä tiedättekin, neuvostossa on, on vaikeuksia saada tätä asiaa eteenpäin. En ole varma, saammeko nämä ongelmat ratkaistuksi vielä tällä vaalikaudella mutta se, että parlamentilla olisi ainakin vakaa yhtenäinen kanta, niin se kyllä vaikuttaa myös neuvoston ajatteluun ja auttaisi sitten neuvostoa pääsemään yli omista hankaluuksistaan. Ja tähän pyrittäköön. I guess I Kiitoksia edustaja von Weizsäcker. Aikataulu on seuraava. Tarkistukset 20.11. ja katsotaan sitten 10.12 äänestää Ekonissa marraskuun alussa, äh, anteeksi, tammikuun alussa ensi vuonna. Ja mm, nämä varmaan sopivat teille toivon nämä päivämäärät. Kiitoksia. Ja näin siirrytään sitten seuraavan kohtaan esityslistalla. Ihan ilman sen kuvempia taukoja. Esittely on paikalla. Seuraava asia on jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuuden ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjauksen vahvistaminen. Annan puheenvuoron edustaja Hybnerille kommentteja varten. Kiitoksia. Tämä on erityyppinen asia. Tässä on dramaattinen jako valiokunnassa ja varmaan myöskin koko parlamentissa. Täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Kyse on näistä finanssipoliittisista sopimuksista, jotka pitäisi saattaa osaksi union lainsäädäntöä ja olen saanut 81 tarkistusta ja useat ryhmät, eli sosialistit, myöskin GUE, EFDD ja vihreät, tarkistuksissa ovat vain pyytäneet, että hylättäisiin komission ehdotus. Täytyy sanoa, että tämä on minulle ongelma, enkä Haluaisit tukea tällaista lähestymistapaa. Meidän pitää jatkaa tätä saattamista osaksi lainsäädäntöä, kun ajatellaan finanssipoliittista sopimusta. Ja komission ehdotuksen hylkääminen olisi aika haitallista myöskin niiden osalta, jotka eivät ole tyytyväisiä tämänhetkiseen finanssipoliittiseen tilanteeseen. Mutta poliittisesti Tästä olisi haittaa Euroopan parlamentille, jos tämä torjutaan. Tämä on kuulemismenettely. Eli neuvoston on kuultava parlamenttia, mutta se ei kuitenkaan sitä millään tavalla sido. Eli jos torjumme komission ehdotuksen, niin se ei kuitenkaan pysäytä menettelyitä neuvostoissa. Ja jos sitten, jos neuvosto itse sitten torjuu ehdotuksen, niin se ei tarkoita, että mitään osia tämänhetkisistä säännöistä kumottaisiin. Finanssipoliittinen sopimus olisi voimassa tämänhetkisessä muodossaan. Eli komission ehdotuksen torjuminen olisi poliittinen lausunto selkeästikin, mutta se lähettäisi kyllä viestin, joka ei ole Euroopan parlamentin etujen mukaista. Silloin lähettäisimme viestin, että hyväksymme hallitusten väliset ratkaisut, että niissä ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten palaisimme edellisen kantamme. Ehkä joku teistä muistavat, että Euroopan parlamentti halusi saada sopimukseen mukaan tämän kohdan 16 Eli silloin nämä asiat pitää ottaa mukaan eurooppalaisen lainsäädäntöön. Tämä on myöskin ristiriidassa aikaisempien parlamentin kantojen kanssa. Vuonna 2015 tarkasteltiin puitteistoa ja silloin todettiin, että finanssipoliittinen sopimus on ollut tappio poliittiselle lähenemiselle. Se pitäisi kuitenkin ottaa mukaan yhteisöpuitteisiin ja vuonna 2017 hyväksyttiin pari kolmekin mietintöä, joissa myöskin mainittiin tämä asia vaatimuksena parlamentin puolelta. Ja sitten pankkiunioni mietinnöissä on puhuttu voimakkaasti hallitusten välisiä sopimuksia vastaan ja on vaadittu muiden kansainvälisten välineiden käyttöä. Eli toivottavasti, kun parlamentti hylkäsi tämän hallitusten välisen ratkaisun, meillä oli siihen hyvät syyt. Ja sitten toinen asia, nyt kun kävin läpi tarkistuksia. Jos ei hyödyntä tätä mahdollisuutta siirtää tätä osaa perussopimuksesta lainsäädäntöön, niin silloin meiltä menisi sivu sun tilaisuus laajentaa parlamentin roolia tulevissa keskusteluissa finanssipoliittisista puitteista. Tämän direktiivin kautta oikeudellinen status nyt muuttuu ja Euroopan parlamentilla ei olisi minkäänlaista roolia, kun ajatellaan tätä oikeudellista statusta joissa Euroopan parlamenttia kuultaisiin. Eli mielestäni meidän pitää nyt käyttää tilaisuus hyväksi ja vaikuttaa enemmän finanssipoliittisiin kysymyksiin. On erilaisia kantoja lähinnä Aldessa ja ECRssä. Siellä on ehdotettu mukautuksia komission tekstiin ja sitten jotkut sitten torjuvat tai vihreät lisäksi ovat ehdottaneet hyvin merkittäviä muutoksia direktiiviin. Eli jos mukana on säädöksiä, jotka ovat suoraan ristiriidassa Sixpackin ja Twopackin kanssa, niin silloin riskinä on konflikti. Silloin EU-lainsäädännössä olisi monia kohtia samoista asioista, jossa kuitenkin kuvataan eri asioita ja siellä olisi hämmennystä, oikeudellista epävarmuutta ja myöskin lisää monimutkaisuutta tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin. Ja siksi järkevintä olisi toimia niin, että vaikutukset ovat neutraaleja, kun ajatellaan kansallisia valintoja. Ja sen pitää myöskin kestää tulevaisuudessa. Ja kun keskustelimme tästä finanssipoliittisen lautakunnan puheenjohtajan kanssa, niin nyt alamme sitten nähdä seuraavien puitteiden muotoutumista. Ja tämä olisi tarkoitus hoitaa ensi vuonna. Ja varmaan voimme hyödyntää kaikkia näitä tapauksia. Ja kolme neljäsosaa six teksti ja two-pack teksti ensi vuonna parlamentilla olisi sitten sananvaltaa. Ja lopuksi vielä korostaisin, että meidän pitää päästä eroon hallitusten välisistä ratkaisuista. Tämän torminen ei ratkaise mitään ongelmia, joita olemme havainneet. Anteeksi, että pitkään mutta oli kipeä silloin, kun tästä ensimmäisen kerran puhuttiin, eli halusin nyt puhua vähän pidempään. Kiitos. No problem at all, Mrs. Hubner. Ei ole ollenkaan mitään haittaa. Meillähän on paljon aikaa ja kaikki varjoista, jotka ei ole paikalla SED-ryhmästä. Sitten seuraava puhuja. Euh, Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Äh, kuten esittelijä tuossa sanoi, niin tähän on aika eriäviä mielipiteitä ja meille d ryhmässä tämä ei ole äh, meille, meille äh, hyvä. Ja tämä tässä tärkeää on antaa viesti Euroopan parlamentista ja myös kansalaisilta. Arvoisa edustaja Hybner, nythän täytyy muistaa, että tämä talous- ja rahoituskriisi vuodesta 2008 johti siihen, että päätettiin ottaa budjettitoimenpiteitä käyttöön, jotka olisivat myös aika tiukkoja, että entistä enemmän valvottaisiin jäsenvaltioiden budjetteja, että budjetit olisivat vakaita. Ja tarkoitus oli myös sitten päästä pois taantumasta ja Tämähän on tavoite, johon pyritään ja tämä on todellisuutta ollut lähes kaikissa EU-maissa. SD-ryhmä ei ole sitä mieltä, että vakaus- ja kasvusopimus ja kasvusopimus olisivat mukana perussopimuksissa, koska tämähän muuttaisi tilannetta perustavanlaatuisesti. Meille SJD-ryhmässä tässä pitäisi muuttaa tämä, tai vaihtaa tämä uudeksi sopimukseksi, joka erityisesti vahvistaisi talouskasvua euromaissa, mutta ei ainoastaan siten, että analysoitaisiin tilannetta budjettitietojen perusteella, kuten komissio ehdottaa, eikä olisi, jonkin, eikä olisi mitään kokonaisvaltaista näkymää. Meidän täytyy ottaa ympäristölliset, sosiaaliset ja muut mittarit mukaan, eikä ainoastaan budjettimittareita. Jos ajatellaan nyt vaikkapa Portugalin tilannetta, sehän on ihan erilainen eri mittareilla tarkasteltuna. Ja senpä takia me olemme ehdottaneet, että tämä teksti hylättäisiin. Ehdotamme, että tämän puolesta ei äänestettäisi, koska tämä ei mielestämme parantaisi tilannetta ollenkaan, eikä tällaista pitäisi ottaa käyttöön. Robert Siile, ECRstä. Kiitoksia. Näin alkuun haluan todeta, että olen ilahtunut nähdessäni, että esittelijä on pitänyt tämän mietinnön lyhyenä ja tiiviinä. Sama, voidaan myös, sama pitäisi voida sanoa myös esitetyistä tarkistuksista. Hyvin monet kuitenkin ehdottavat, että komission ehdotus hylätään kokonaisuudessaan. Minun mielestäni se on hiukan outoa, koska muistan aivan hyvin, miten vaikea minun maalleni oli, kun se pyrki pääsemään talouskriisistä eroon. Ja keskustelimme tästä talouspoliittisesta sopimuksesta, niin ymmärrän täysin, että ECRS meillä on sellaisia, jotka haluavat jäädä talouspoliittisen sopimuksen, finanssipoliittisen sopimuksen ulkopuolelle. Ja samalla kuitenkin vakaussopimuksen solmiminen tapahtui jo vuonna 2012 ja kaikki vaukkaussopimuksen osapuolet, niistä 22 ovat mukana myös finanssipoliittisessa sopimuksessa. Tämän lisäksi myös sopimusosapuolet sopivat siitä, että finanssipoliittinen sopimus pitäisi integroida unionin lainsäädäntöön viiden vuoden sisällä ja nyt olemme jo öö, sen ajan ulkopuolella. Tästä syystä en oikein tiedä, miksi komissioehdotus nyt sitten jonnekin mielestä on ei tervetullut. Me emme tarvitse pelkästään varovaisuutta tässä suhteessa, vaan meidän täytyy noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä tietysti voimme aina keskustella joustavuuden rajoista ja investointitarpeista tiettynä aikoina, mutta kuitenkin ymmärrämme, että niiden jäsenvaltioiden määrä on kasvanut, jotka ovat päässeet pois talouskriisistä, kun ovat pitäytyneet näissä säännöissä eivätkä ole niitä rikkoneet. Me näemme kuitenkin, että niin sanotulla riippumattomilla elimillä on myös oma roolinsa. Meidän täytyy varmistautua siitä, että nämä ovat olla puolueettomia ja että ne eivät saa muokata politiikkaa, eivätkä saa esittää näkemyksiä muista asioista kuin niistä, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan. Samoin jäsenet tulisi nimittää ei pelkästään kokemuksen, vaan myös tuloksellisuuden pohjalta. Kannatan siis muiden jäsenten tarkistuksia hyvin suuressa määrin ja jään odottamaan hedelmällistä keskustelua ja hyviä kompromisseja tässä suhteessa. Thank you very much. I don't see... Kiitoksia. Täällä ei näytä olevan kukaan paikalla Aldesta. Mennään vihreiden pariin. Philip Lambert seuraavana. Presidents. Kiitoksia. Niin, latinalainen sanalasku. Niin Danuta, kuuntelin sinua. Sinä muistutat meille niin muistutit meille, että Euroopan parlamentti on laatinut monta päätöslauselmaa, jossa on puhuttu siitä, että finanssipoliittinen sopimus pitäisi saattaa osaksi EU-lainsäädäntöä. Mutta Pitäisi myöskin muistuttaa, että näissä päätöslauselmissa on sanottu, että sen jälkeen kun on tehty arviointi ja tarkastelu. Ja näinhän ei ole käynyt. Valtaosa parlamentista ei kyseenalaista eurooppalaisen taloushallinnon perusteita. Ja minä en usko, että meillä voi olla rahaliittoa ilman yhteisiä sääntöjä. Mutta ei myöskään voi olla rahaliittoa, jos ei ole voimakasta, siis saksalaisittain voimakasta rahoitussolidaarisuusjärjestelmää. Ja joidenkin mielestä voi olla raha, järjestelmä on vain yhteinen valuutta, yhteinen keskuspankki, yhteiset säännöt ja se siitä. Näinhän ei ole. Me olemme esittäneet hylkäystarkistuksen, emme siksi, että mekö haluaisi sääntöjä, mutta aikaisemminkin olen todennut, että tämänhetkiset säännöt, niin niillä ei ole mitään tieteellistä perustaa. Tämä 3 prosenttia, 60 prosenttia, ne ovat puhtaasti poliittisia lukuja. Niillä ei ole mitään pohjaa tieteessä. Itse olen insinööri ja olen tämän todennut monta kertaa. Eli jos tehdään päätöksiä, niin niiden täytyy pohjautua tieteeseen. Ja tästä on puhuttu hyvin paljon, kun puolustetaan vaikka glyfosaattia, vaikka tieteen kautta olemme saaneet siitä paljon mielenkiintoista tietoa, mutta ei nyt siitä sen enempää. Eli meillä on finanssipoliittisia sääntöjä, joille ei ole mitään tieteellistä pohjaa, ja jotka ovat osoittautuneet syklejä vahvistavaksi. Eli ennen kuin tehdään mitään päätöksiä näistä säännöistä, meidän pitäisi käydä ne uudelleen läpi. Ei siksi, että ne heitettäisiin roskiin, vaan ne pitäisi muuttaa säännöiksi, jotka ovat taloudellisesti järkeviä ja joissa myöskin otetaan huomioon se, niin kuin YG totesi, tarkoituksena on palvella kansalaisia enkä hyväksy sitä, että rahoitusmarkkinat olisivat sitten jotenkin välikappaleena tässä. Se on jo nähty. Rahoitusmarkkinat toimivat lisätäkseen niiden vaurautta, joita kutsutaan sijoittajiksi, mutta heitä pitäisi kutsua pääoman omistajiksi. Investoija on liian myönteinen termi. Monet heistä eivät ole investoijia, vaan he vain pyrkivät saamaan voittoa. Ja meidän ei tällaisia pitäisi tukea, mutta, mutta monet täällä parlamentissakin heitä kuitenkin tukevat. Eli haluamme torjua tämän tekstin, koska me usko, että finanssipoliittinen sopimus pitäisi ottaa mukaan EU-lainsäädäntöön, koska se vain pahentaisi entisestään huonoa tilannetta. Emme ole laiskoja, ja toimitimme teille tarkistuksia, joista näkyy, mitä tällainen mukanottaminen aiheuttaisi, jos se tehdään oikein. Ensinnäkin oikeusperusta. Meidän täytyy varmistaa Euroopan parlamentin oikeudet. Monet vallankumoukset ovat alkaneet sillä, että ei verotusta ilman edustuksellisuutta. Ja tämä on finanssipoliittinen prosessi, joka on yhä vähemmän demokraattinen. Sitten oikaisumekanismit. Jos on liiallista alijäämää, ne saattavat olla rahaliitossa ja jäsenvaltioille hyvin vaarallisia. No, oikaisua voidaan tehdä monella tavalla. Finanssipolitiikka ja sosiaalipolitiikka kilpailevat keskenään, joten silloin lopputulos tietysti on se, että leikkaamme sosiaalimenoista, tehdään työmarkkinoista joustavampia ja lisätään voitonhakijoiden voitonsaantimahdollisuuksia. Eli on monia tapoja toimia vastuullisesti. Ja sitten säästöpolitiikka. Säästöpolitiikkahan lisää sosiaalista eriarvoisuutta, mutta on muitakin tapoja oikaista budjettitoimia. Ja näin voidaan vähentää eriarvoisuutta, kuten Suomi osoitti 90-luvun alussa. Eli ne, joilla on eniten, voivat sitten maksaa osuutensa budjettiin. Ja jos pääoman omistajat tekisivät oman osuutensa kriisin ratkaisemiseksi, niin monet heistä eivät enää olisi miljonäärejä. Ja sitten riippumattomat elimet, eli oikaisutoimet. Haluamme tietysti, että otetaan huomioon sosiaali- ja ympäristökysymykset ja sama, li- ri- sama koskee näitä riippumattomia tahoja. Tietysti siellä voi olla ihmisiä, jotka eivät kuulu mihinkään puolueeseen, mutta tietysti voidaan tehdä riippumattomia tahoja, joissa on uusklassisia ekonomeja. Tämä ei ole mitään satua, vaan se on ihan vitsi, se on valeuutisten esiisä. Eli vähintäänkin voisin sietää paria vale tutkijaa, mutta sitten hukuttaisin heidät todelliseen tieteeseen tai tutkijoiden joukkoon. Eli jos olemme monimuotoisuutta näihin tahoihin, niin lykkyä tykö. Eli meidän täytyy tehdä jotain, jotta voimme pitää kiinni valuuttaliitosta, mutta se, mitä nyt on ehdotettu, niin se ei läheskään riitä. Kiitos. Time this evening. Hieno juttu, että meillä on paljon aikaa tänä iltana. Tavallisesti e- e- esittelijä saa viisi ja mut kolme, mutta jos halutaan käydä tällä lihapuheaikaa, näin voidaan tehdä. Matias Vihreistä. Puhun portugalia. Obrigada, eh, presidente. Bem, eh, nós também apresentamos uma emenda. Kiitos, puheenjohtaja. Mekin olemme jättäneet tarkistuksia erityisesti siksi, että tämä on meille poliittisesti tärkeä asia ja budjettipolitiikkahan on meille hyvin tuttua. Ja ne, jotka aikaisemmin ovat, ovat käyttäneet näitä tiukkoja budjettikurivälineitä ovat huomanneet, mitä viime vuosina on tapahtunut, mitkä ovat näiden välineiden seuraukset. Ja minusta me emme nyt voi päättää poliittista päätöks- tai perustaa poliittista päätöksentekoa ideologiselle keskustelulle. Meidän täytyy välttää tällaista ideologista vastakkainasettelua. Me toisinaan toki aiheutamme pettymyksiä, e- virheitä voidaan korjata – ja se, että sitten äh, pureutuisimme tällä tavoin budjettikuriin, niin ei tässä voida, voida, äh, voida peruuttaa sitä, mikä on jo sovittu. Meidän täytyy ehkä kyseenalaistaa jo sovitut säännöt kuitenkin. Ja näillä aikaisemmilla säännöillä tai niillä, mitkä nyt ovat voimassa ja mitkä on hyväksytty, niillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa ja nehän ovat aiheuttaneet negatiivisia seurauksia. Joskus ne ovat johtaneet hyviin tuloksiin, joskus eivät. Ja sitten nämä riippumattomat elimet. No, katsotaanpa nyt niitä. Ensiksi kysehän ei ole siitä, että jotenkin perustettaisiin jokin elin, joka sitten päättäisi näistä budjettipäätöksistä, ei suinkaan, vaan kyse on elimistä, jotka voisivat konkreettisesti antaa tiettyjä toimenpiteitä ja, ja tehtäviä alueille. Ja tällä on tiettyä demokraattista legitiimiyttä, mutta se ei välttämättä toimia. Ei, en usko, että tämä kuitenkaan johtaisi mihinkään. Jos ajatellaan Portugalia, miten paljon Portugali on kärsinyt Troikan toiminnasta ja juuri tästä ideologisesta sokeutumisesta, joka tässä budjettipolitiikassa on vallinnut viime aikoina. Mutta nyt olemme onnistuneet kääntämään kelkan Portugalissa ja me olemme tehneet itse asiassa asioita ihan päinvastoin kuin mitä komissio on ehdottanut ja tulokset ovat itse asiassa paljon parempia kuin mitä ne olisivat olleet, jos olisimme tehneet, kuten komissio meille yritti sanella. Ja jos nyt tarkastelemme politiikan täytäntöönpanon seurauksia ihan rehellisesti, niin täytyy kyllä todeta, että ainoastaan epätasa-arvo ei ole lisääntynyt, vaan tämä on johtanut jopa ihan sosiaalisiin kriiseihin eri maissa ja alueilla. Ja nyt pitäisi miettiä, mikä on tilanne tällä hetkellä EU:ssa on todella paljon tyytymättömyyttä. Ja tämä on selkeä osoitus siitä, että tämä lähestymistapa ei ole ollut oikea Euroopalle ja Euroopan unionille. Meidän täytyy budjettipolitiikkaa tarkastella nyt äh, ihan uusin silmin ja tämä ei ole oikea tapa, jos me nyt, nyt teemme näin, niin se voi kääntyä meitä vastaan. Meidän täytyy nyt todella antaa selkeä viesti kansalaisille ja se, mitä tässä täytyy, täytyy varoa on se, että emme hirttäydy näihin ideologisiin ajatusmalleihin ja tällä tavoin aiheuta hallaa koko Euroopalle pahimmassa tapauksessa. Niin, Kiitoksia. Sitten edustaja Beres seuraavana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä keskustelu on tärkeä, kun otetaan huomioon se tapa, millä Euroopan unionin talouspolitiikkaa johdataan, niin meillähän ei niinkään usein ole tilaisuutta ottaa siihen kantaa. Ja etsittäisinkin kolme eri näkemystä. Ensinnäkin tietysti jokainen voi omin sanoin ymmärtää sen niin, että tämä viesti menee läpi kunnolla – en usko, että kukaan enää Euroopassa ajattelee, että vakauspaketti muodostaa hyvän puitteiston taloushallinnolle eurovyöhykkeellä. Tai tietysti saattaa olla, että ne, jotka ovat irti todellisuudesta, voivat näin ajatella. Kun katsotaan esimerkiksi Salvinin valintaa, niin nähdään selkeästi, että on olemassa asioita, jotka eivät toimi hyvin. Eli ei voida nyt sitten leikkiä, että mm, näin olisi ja antaa vaikutelma siitä, että se toimii. Kysymättä itse niitä kysymyksiä, jotka ovat, liittyvät tähän taustaan. Esimerkiksi tämä budjettisopimuksen integrointi, jonka olemme aina hylänneet yhteisöpuitteistossa – Aivan kuten täällä muistutettiin, mehän olemme aina, aina todenneet, että me voimme sen tehdä sen jälkeen, kun asia on arvioitu vakavasti ottaen, sen jälkeen vakava arviointi tehtiin. Ja se, millä tavalla talouspoliittista sopimusta, tar- finanssipoliittista sopimusta tarkastellaan, on nivoutettu yhteen tämän vakauspolitiikan kanssa. Muussa tapauksessa tässä työssä ei ole paljon järkeä. Ja sitten meillä on perustelut, jotka, jonka mukaan toimielimistä parlamenttia vain kuullaan ja me vaan sanomme, että joo joo, osallistutaan keskusteluun. No eihän siinä mitään järkeä ole. Minä muistan niin hyvin ne perustelut, jotka kuulin omassa ryhmässäni ja myös teidänkin, Danuta Hybner, silloin kun ryhdymme keskustelemaan eurooppalaisesta vakausmekanismista ja budjettisopimuksesta, että meidän täytyy olla kilttejä, emmekä saa hylätä syystä tai toisesta, olipa se sitten taloudellinen tai juridinen sellainen. Ja että meitähän tässä kuullaan. No, kyllähän meitä kuullaan yleensä siinä tilanteessa, että sanotaan, että kyllä eh, meitä on kuultu ja sitten asetettu komissiolle meitä ei oteta tosissaan näissä neuvotteluissa. Mutta minun mielestäni tässä suuntaan on nyt tärkeää ja kiireellistä olla muokkaamatta oikeusperustaa. Me vain haurastutamme tämän keskustelun perusta ja meidän täytyy viedä eteenpäin talouspolitiikkaa, katsoa sitä, millä tavalla sääntöjä muokataan niin, että ne ovat yhdenmukaiset tavoitteidemme kanssa, mukaan lukien kestävä kehitys, jota ei ole missään tapauksessa otettu esille näissä teksteissä, johon tässä keskustelussa on viitattu. Thank you, Mr. Pereira. Edustaja Pereira. Obrigado, presidente. O tratado uh, orçamental, é preciso recordar. Kiitoksia. Meidän täytyy muistaa, että tämä budjettisopimus tehtiin kriisitilanteessa. Kyse oli valtion velkakriisistä ja hallitusten välisistä päätöksistä. No, tämän jälkeen sitten todettiin, että kun ajatellaan budjettisääntöjä ja niiden sisällyttämistä EU-oikeuteen, niin silloin pohjana pitäisi olla arviointi. Ja sitten kun sääntöjä piti muuttaa, niin niitä muutettiin. Eli jos nyt sanotaan, että ne, jotka torjuvat komission ehdotuksen, ja vastustavat sitä, että tämä budjettisäännös otetaan mukaan EU-oikeuteen. Siis puhunko tässä siitä, että parlamentti tukee hallitusten välisiä sopimuksia? Siis sehän on väärin, eikä se pidä paikkaansa. Jos torjumme komission ehdotuksen, niin silloin parlamentti vaatii arviointia budjettisopimuksesta ja sitä, että sen, uusia, että sen sääntöjä uusitaan. Näinhän oli tarkoitus tehdäkin alun perin. Eli tästä on kyse. Ei kyse ole siitä, että suojellaan hallitusten välisiä ratkaisuja – sen jälkeen, kun kriisi oli alkanut ja säästöpolitiikka. Ja kun ajatellaan tätä tämänhetkistä hämmennystä näiden sääntöjen osalta, aina kun budjettia esitellään, hallitukset, jäsenvaltiot ja komissio ja myöskin riippumattomat lautakunnat – eivät kunnolla ymmärrä, miten säännöt toimivat. Eli sitä suurempi syy tehdä niin kuin olemme ehdottaneet. Meidän täytyy kunnolla arvioida sopimuksen vaikutuksia ja myöskin meidän täytyy miettiä, mitä muutoksia pitää tehdä ja sen jälkeen meillä on sitten kunnollista budjettipolitiikkaa ja kunnollista koordinointia, joka vastaa kansalaisten tavoitteita. So. Kiitoksia, kuka myy, ei, muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Annan edustaja Hybnerille takaisin. Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Olen ilahtunut siitä, että loin tämän keskustelun. Emme ole pitkään aikaan kuulleet keskustelua budjettipaketista, finanssipoliittisesta paketista ja muusta. Tämä on kaikki erittäin hyvä. Se on hyvä, että tätä keskustelua käydään. Mielestäni olemme nyt keskustelemassa asioista, jotka koskevat keskustelun eri tasoja. Suurimman osan artiklan kolme, finanssipoliittisen paketin artiklan kolme integrointiin, integroinnin tavoitteena ei ole luoda uutta puitteistoa tai muuttaa sitä, mitä meillä on talouspoliittisessa ohjauspaketissa tai budjettikurin paketissa, vaan tässä tavoite on aivan muu. Ja siksi tämä tavoite voidaan liittää niihin vaatimuksiin, joita on esitetty parlamentista vuosia siitä, että sisällytetään tämä sopimus unionin juridiseen puitteistoon, sillä mehän emme voi jättää vain huomiota tätä kansainvälisen lainsäädännön elintä. Sehän on myös transponoitu. Ja minä vain ehdotan sitä, että me tyhjennämme sen sisällöstään ja sitten voimme muuttaa sitä tapaa ja toimia niin kuin ne, jotka haluavat, jotka haluavat muuttaa sitä, millä tavalla EU toimii talouspolitiikassaan, ylipäätään vakaudessaan ja finanssipuitteistossaan. Eli jos tätä direktiiviä halutaan käyttää koko tämän puitteiston muuttamiseksi, niin sen ymmärrän, että se on juridisesti mahdotonta. Siksi tämä teidän tarkastuksenne ei tätä muutosta ehdota. Mehän ymmärrän sen, ymmärrämme sen poliittisena viestinä tai toiveenanne ryhtyä työstämään tätä sisällöllistä osaa. Tämä, tässä direktiivissä ei kuitenkaan ole kysymys siitä, jos otamme joidenkin kollegoiden tarkistukset ja menemme tähän suuntaan, niin silloin me saamme aikaiseksi tilanteen, joka ei ole johdonmukainen muun puitteiston kanssa, jota me emme voi muuttaa tämän direktiivin kautta. Ja siitä syystä tämä direktiivi vain osittain muokkaa sitä, mikä vielä siihen ei ole sisällytetty, mutta tämä direktiivi ei sulje mitään ovia tai ei millään tavalla vie päätökseen finanssipuitteistoa. Ja siksi ymmärrän, että olemme ryhtymässä keskustelemaan tämän puitteiston muuttamisesta. Me myöskin tarkastelemme uudelleen talouspoliittista ohjauspakettia ja budjettikuripakettia ensi vuonna, mutta se on toinen juttu. Minä ehdotan vain sitä, mitä kuuluu tähän direktiivin ja mitä transplantointiin liittyy. Me emme puhu sopimusmuutoksesta, me puhumme siitä, mitä vielä on jäljellä tässä puitteistossa, jota ei ole sisällytetty eurooppalaisen lainsäädäntöön. Eli minä ehdotan sitä, että ehkäpä käydään kollegoiden kanssa keskustelua niiden kanssa, jotka haluavat keskustella, vaikka en usko, että moni joka kompromisseja tässä sinänsä syntyy keskiviikkona. En muista milloin se oli, mutta meillä on silloin mahdollisuus pitää kokous. Ja ne, jotka haluavat tähän osallistua, olette kovin tervetulleita. Ja koska minusta me elämme vähän niin kuin eri juridisissa maailmoissa, niin me ei varmaan löydetä sopimusta lukunottamatta ECR ja Aldea niistä tarkistuksista, jotka ne ovat esittäneet. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Pervans, minä suhtaudun myönteisesti tähän, no, olen kanadasi monissa kysymyksissä. Mutta tämä on ihan toinen juttu. Minusta meidän ei tulisi sekoittaa näitä kahta tavoitetta keskenään. Meillä on eri tavoitteet. Artiklan kolme pikkuosion kohdalla. Ja sitten tietysti on tärkeää katsoa uudelleen kaikkea muuta ja en usko, että tämä on oikea tapa saavuttaa sitä. Kumpa vain voisinkin, mutta en usko, että se on mahdollista. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Hübner. I'd encourage... Kiitoksia, edustaja Hübner. Ne, jotka ovat mukana tässä asiassa, tavatkaa keskiviikkona, katsokaa mitä voidaan saada aikaiseksi. boksa äänestys Ekonissa 27.11. Epäilemättä sitten ainakin asia ratkaista äänestämällä. Kiitoksia kaikille tästä asiasta ja näin siirrytään viimeiseen kohtaan esityslistalla. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoimista. Barbara Kappel esittelijänä, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kello on jo todella paljon ja kaikki ovat varmaan ihan nääntyneitä näiden intensiivisten keskustelujen jälkeen, mutta joka tapauksessa käydään nyt tämäkin vielä läpi vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Äh, sai myös paljon tarkistuksia, 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, yhteensä 165. Tämä on todella lyhyt tämä äh, raportti, alle 2000 merkkiä, ja on hyvä, että tässä on paljon tehty näitä tarkistuksia ja ne ovat myötävaikuttaneet siihen, että kertomuksesta on tullut laajempi ja itsekin olen tehnyt näitä tarkistuksia. Ja nyt kun näitä tarkistuksia on ollut näin paljon, niin olemme kirjoittaneet tähän kertomukseen kolme uutta kappaletta, jotka sitten käsittelevät näitä tarkistuksia, tax compliance, external lending mandate ja transparency. transparency. Ja tässä näitä oli siis kolme ja sitten nämä kattoivat 15 artiklaa mon, alkuperäisessä kertomuksessa yhdessäkään, joissakin ei ollut ollenkaan tarkistuksia. Ja sitten suurelta osin oltiin samoilla linjoilla noiden tarkistusten suhteen. Näin ollen teknisesti päästiin hyvin eteenpäin. Ja aamu kahdeksalta meillä on sitten seuraava tekninen kokous ja toivon, että sitten pääsemme yksimielisyyteen yhteisestä tekstistä, koska tämähän on tarkoitus tuoda äänestykseen ensi viikolla Ekon valiokunnassa. Toivon, että huomenna aamulla pääsemme sitten, sitten yksimielisyyteen näistä tarkistuksista ja päästään asiassa eteenpäin. Kiitos. Um, I have... Kiitoksia edustaja Kappel. Täällä ei ole ketään EPPstä. Sen luunneet omasta ryhmästäni niin on pahoitellut, että päässyt paikalle ja minulla vielä ei ollut mahdollisuutta laittaa pöytäkirjan sitä, että Ekon valiokunta kiittää Lunesin innokkuudesta viime vuosien aikana, nyt kun hänestä tulee puolustusministeri Belgian, joten minusta on oikein hyvä, että huomioimme tämän Ja ECRn koordinaattorina en me ole vielä kyenneet häntä korvaamaan toisella. Valitettavasti näe ketään. Papa on seuraavana kuesta. Ε, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω. Κοίταξε. Puhun nyt ryhmäni nimissä, mutta myöskin muiden varjoesittelijöiden nimissä, jotka tänään eivät ole paikalla. Yksi syistä, miksi olemme esittäneet paljon tarkistuksia tähän mietintöön, paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina. Se ei liity siihen, että teksti on lyhyempi. Esit- näyttelijää ei tunnu olevan ihan valmis ottamaan meidän huomioitamme mukaan tekstiin. Ja on ongelmia ja tarpeita, joita ei voi sivuttaa noin vain. Tässähän kyse on Euroopan investointipankista. Ja tällä hetkellä Euroopan investointi pankin pitäisi olla kunnianhimoisempi. Sen pitää investoida tehokkaammin. Ja meidän pitää investoida enemmän alueille, joilla investointeja eniten tarvitaan ja joilla on ollut eniten ongelmia kriisin aikana ja joilla on eniten työttömyyttä. Meidän täytyy parantaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. ja vahvistaa Euroopan investointipankin toimintaa. Noudattamalla kuitenkin kohesiopolitiikan periaatteita. Meidän täytyy ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Ja haluaisimme, että Euroopan investointipankki harjoittaa investointiystävällistä politiikkaa jotta olisi oikeudenmukaisempaa kasvua. Ja meidän pitää enemmän korostaa pk-yrityksiä, innovaatiota ja ympäristöä. Ja pitäisi unohtaa tämä business as usual politiikka, erityisesti alueilla, joilla on paljon esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä. Ja liian vähän sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Huomenna on vielä varjoesittelijöiden kokous ja esitämme siellä joukon ehdotuksia. Esittelijän kompromissiesitykset tähän mennessä eivät ole olleet kovin tehokkaita. Ja toivomme, että ehdotuksemme saavat tukea muilta varjoesittelijöiltä ja muilta poliittisilta ryhmiltä, jotka tänään eivät olleet mukana tässä keskustelussa. Kiitos. With that, I'd like to hand back to the rapporteur. Ja näin annan sitten esittelijälle vielä puheenvuoron päätekommenttien tekemistä. Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Papadidumusia ja on uskon, että huomenna saavutamme kaikkia tyydyttävän lopputuloksen seuraavassa kokouksessamme, jotta sitten tulevien viikkojen aikana voimme valiokunnassa tämän hy- hyväksyä. Thank you. I understand the timetable. Kiitoksia. Aikataulu on sellainen, että meillä on varjoisitellen kokous huomenna 11.20.11. Eh, äänestys Ekonissa. Ja Kohta kymmenen muut asiat. Kaksi jäsentä on paikalla. Jos heillä ei ole mitään sanottavaa, niin näin kokous on päättynyt. Seuraava kokous on maanantaina 19.11. kello 530 puolen ja sitten 20.11. 9.12.30 ja 14.30-18.30. Kiitoksia. Hyvää yötä.